huomioita. Pöytäkirjat on näin ollen hyväksytty. Minulla on nyt ilo toivottaa tervetulleeksi valtuuskunta, jossa on Seychellin parlamentin ulkoisen valiokunnasta neljä jäsentä. Siellä on mukana myös kaksi muuta parlamentin korkeavirkamiestä ja heitä johtaa puheenjohtaja William. Valtuuskunta on tällä viikolla parlamentissa vierailulla. Tutkimus matkalla, joka kestää neljä päivää ja kyseessä on äh, parlamentaarisen demokratian edistämisen viraston järjestämä vierailu. Toivomme, että tämä on hedelmällinen matka ja toivomme, että seuraatte kiinnostuneena keskustelua Kadekin mietinnöstä aiheena EUn ja Seychellin kalastussopimus. Sitä äänestetään huomenna. Pyydämme, että ensi kerralla toisitte mukana ne vähän aurinkoakin tänne Brysseliin. Comunico di aver ricevuto dal gruppo